Damen und Herren, Hyvät naiset ja herrat. Please take your seats. Pyydän kaikkia istuutumaan. Tätä mietintöä valmistelussa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun AFET yhdessä SEDEN yhteismenettelyssä laatinut talousarvion esityksen, käsitellyt sitä, ja kollegani John Aty, haluatko sanoa muutaman sanan? No lähinnä olen tyytyväinen tähän yhdessä tehtyyn työhön. Ei Thank you very much. Kiitoksia. Onko mitään huomautettavaa esittelijöillä? Ei ole. Herra Tarandillakaan ei. Haluatko sanoa jotakin? Ei. Oikein hyvä. Kompromissi yksi puolesta vastaan Hyvää huomenta. Kompromis. Kompromissi yksi puolesta. Tämä, mistä me puhumme, tämä ei ole edes, me puhumme tästä yhteistä turvallisessa puolustuspolitiikasta ja sen rahoitusta koskevasta mietinnöstä. Anteeksi vaan. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 24 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta ja 27 myös vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan. Vielä kerran 30 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 31 puolesta 25 vastaan hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Näyttää olevan sama enemmistö. Tämä on niin kukaan. Äänestys päättyy. herra Fleckenstein. Valitettavasti tämä on hyväksytty. 33 on hoitunut kompromissi kolme puolesta. Ai, anteeksi. 32 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta Vastaa tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siis vain ensimmäinen osa hyväksyttiin tästä neljästä. Sitten 45. 45 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 43 on hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 26 puolesta 42 vastaan hylätty. en, en, 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta Dagegen vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää tarkistaa koneellisesti. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 32-36 hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71. 71. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. No nähtävästi tämä on hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 32 puolesta, 41 vastaan, eli hylätty. 72 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 74 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, äänet tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Kolmenta puolesta, 45 vastaan, eli hylätty. 75 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 49 puolesta 22 vastaan. Kuka tätä pyysi? No, olisi pitänyt arvata. Olisin voinut arvata. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta. Aha, aha, tämä raukeaa siis. Eli 82 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan, hylätty. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 ja 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta. Aha, no siitähän juuri äänestettiin. 106, ään, se hoidettiin juuri. 107 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 108, 109 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta, tässä on suullinen tarkistus, vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty.

vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 41 puolesta, 36 vastaan, eli hyväksytty. 7 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta, vastaan. Tämä on epäselvä tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. 32 puolesta, 43 vastaan hylätty. Eli yhdeksän hylätty. Kahdeksan, siis kahdeksan, niin. Seuraavaksi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 2 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi koneäänestyksenä. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 54 puolesta, 23 vastaan ja kaksi tyhjää, ja näin ollen tämä esitys on hyväksytty. Edustaja Kuso. No simplemente para decir que el GUNGL e ha votado en contra porque no compartimos. Niin, GUE äänesti tätä vastaan, koska me emme nyt ymmärrä tätä yleistä lähestymistapaa äh, Euroopan yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan rahoittamisessa ja siksi äänestimme vastaan. Kiitos. Paljon kiitoksia. Te tämän saatte toki tehdä, se on oikeutenne. Ja näin tämä esityslistan kohta on käsitelty. Ich Ja minä kiitän budjettivaliokunnan kollegoja. Ja seuraavaksi annan. Haluatko sanoa jotain? Mä haluaisin kiittää esittelijöitä työstä ja myöskin olen oikein tyytyväinen kahden valiokuntamme välisiin suhteisiin. Kiitos. Voilà. Bien. Thank you. Have